Poliittiset ryhmät ehdottavat muutosta huomisen esityslistaan torstaille. Ja kyseessä on ylimääräinen keskustelu Indonesian kuolemanrangaistuksesta niin, että siihen ei liity päätöslauselmaa iltapäivällä huomenna ensimmäisenä kohtana esityslistalla. Sitten tähän selontekoon liittyy ryhmäpuheenvuorot ja sitten siihen liittyvä äänestys, tai äänestys alkaa näin muodoin 16.30. Hänkään ei ollut vastahuomautuksia, eli esitystä on muutettu.